on komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta Egyptin tilanne. Varapuheenjohtaja Mogherini. Nyt kun otamme huomioon, että kellonaika on näin myöhäinen, niin haluaisin todeta jäsenille, että emme hyväksy sinisiä kortteja eikä ole myöskään menettelyä ilman puhujalista. On the situation in Egypt. Kiitoksia puhemies. Egyptin tilanteesta itse asiassa nyt on juuri se sellainen aika, joka on varsin symbolinen. Jos ajatellaan niin täsmälleen neljä vuotta sitten, Egypti oli 25. tammikuuta vallankumouksen partaalla. Ihmiset menivät Kadulle vaativat ihmisarvoa, demokratian oikeuksia, sosiotaloudellisia oikeuksia. Sitten EU on tukenut Egyptiä ja egyptiläisiä täysin tukien, tukien kansandemokratian vaatimukset. Tänään neljä vuotta tämän jälkeen Egypti edelleenkin on poliittisen siirtymän vaiheessa 18 kuukautta Morsin virasta poistumisen jälkeen odotetaan edelleenkin parlamenttivaaleja on tarkoitus järjestää maaliskuun lopussa. Tämä on ratkaiseva askel, jotta voidaan lopettaa tämä perustuslainen sopimus. Egypti on antanut itselleen perustuslain ja se on valinnut uuden presidentin. Molemmat nämä vaihtoehdot tapahtumat sellaisia, missä EU oli valvojana toukokuun presidentinvaaleissa. Parlamentin delegaatio osallistui tähän tarkkailutehtävään. Nyt haluaisimme nähdä että näitä suosituksia olemme antaneet, hyvä, otetaan huomioon erityisesti tulevissa parlamenttivaaleissa. Vaikeuksia kuitenkin on edelleen ja olemme olleet olemme päättäneet olla lähettämättä täysivaltaista tarkkailulähetystä sinne, vaan pienemmän ryhmän. Tarkoituksena on valppaasti arvioida vaaliprosesseja ja raportoida siitä mukaan lukien kommentit poliittisesta ympäristöstä. Suostukset, joita pitäisi tämän pohjalta laatia, mahdollistavat sen, että voimme olla myönteisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta voidaan saada aikaan tarvittavia uudistuksia. Demokratiat on muutakin kuin vaalit, tiedämme sen että varsin hyvin täällä. Parlamentti on avainasemassa, jotta saadaan lainsäädäntöä paikalle tarttumaan moniin kiireellisiin lainsäädäntöuudistuksiin mukaan lukien kansalaisjärjestöjä muun muassa ja pyritään varmistamaan, että noudatetaan uutta perustuslakia jota nyt pitää alkaa täytäntöönpanna. Parlamenttivaalit ovat myös tärkeä askel sille, että saadaan laaja pohja poliittiselle osallistumiselle, jotta voidaan taata perusoikeudet ja vapaudet, turvallisuus, taloudelliset uudistukset jonka koko yhteiskunta hyväksyy. Poliittinen toiminta ja neuvottelu tulee vähentämään riskejä radikalisaatiosta Toinen vaihe selkeästi liittyy pahenevaan turvallisuustilanteeseen Siinain alueella. Olemme aina olleet tiukkana siinä, että EU seisoo Egyptin rinnalla taistelemassa terrorismissa vastaan. Väkivallalle ei ole tilaa. Ja joulukuussa erityinen terrorismivastainen edustajamme vieraili siellä ja haluamme käydä vuoropuhelua turvallisuusterroristien liittymistä kysymyksistä ja täytyy sanoa, että tämä on Egyptin etujen mukaista, mutta myös EUn eduissa kun nähdään tämä herkkä tilanne, haavoittuvainen tilanne äh, tällä alueella, niin ja olimmekin tyytyväisiä, että Egypti uudelleen nousi tärkeäksi alueelliseksi toimijaksi. Oli aivan erityisen tärkeää äh, sen osa, o, rooli kesän aikana Kaasan tulitauossa Se helpotti israelilaisten ja palestinalaisten neuvotteluita ja hiljattain pidettiin konferenssi Kaasan uudelleenrakentamisesta, joka pidettiin Kairossa syksyllä. Vielä lisäksi Egypti on muodostumassa tärkeäksi ulkopoliittiseksi toimijaksi Arabiliitossa, Afrikan unionissa, saaren pohjoispuolisessa alueella ja käy kansainvälisiä neuvotteluita myös Sudanin asian yhteydessä. Poliittinen siirtymävaihe edelleenkin on meneillään, tulosuhkia on, siksi Egyptin pitää nopeasti tarttua taloudelliseen tilanteeseen, joka on todella hankala. Toimet, joihin viranomaiset ovat ryhtyneet, ovat oikean suuntaisia, mutta on leikattu tukia ja tarvittaisiin laajamittaisia hankkeita kuin Suetsin kanava. Ja tuemme edelleenkin Egyptiä, kun se pyrkii saamaan aikaan taloudellisia sosiaalisia uudistuksia. Me tulemme osallistumaan kansainväliseen investointikonferenssiin, joka tarkoitus pitää maaliskuussa. Jatkossakin tulemme tukemaan sosioekonomisia kysymyksiä, jotta auttaisimme maata parantamaan elinoloja kaikkein köyhimpien parissa Egyptissä. Nämä haasteet ja jatkuva poliittinen siirtymävaihe ei voi mahdollistaa minkäänlaisia ihmisoikeuskompromisseja. Egyptin täytyy tarttua ihmisoikeustilanteeseensa mukaan lukien se, että puuttuu poliittista alaa erilaisen mielipiteelle ja rajoitetaan ilmaisunvapaasta, kokoontumisvapaasta. Liian monet näistä kysymyksistä, jotka te mainitsitte päätöslauselmassanne ilmaisuvapaudesta ja kokoontumisvapaudesta he, viime heinäkuussa, niihin ei ole vieläkään tartuttu ja puututtu. Vasta joulukuussa näimme, että tuomioistuin teki siellä uuden päätöksen ja annettiin tällaisia alustavia kuolemanrangaistuksia lukuisille miele- mielenosoittajille. Edelleenkin vaadimme, että viranomaiset varmistaisivat oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Todella ammattimainen, riippumaton oikeuslaitos on olennaisen tärkeää luottamuksen kannalta. Sen vielä toinen huolenaihe, todellinen huolenaihe on vastuun puute. Jatkuvasti pyritään etsimään poliittisia vastustajia ja liberaaliaktivisteja. Ja heillä antaa liian ankaria rangaistuksia. Liian monet siviilihenkilöt joutuvat äh, sotilastuomioistuimen eteen. Ja ja on myös uusia, uusi lakialoite kansalaisjärjestöistä, jotka eivät vastaa perustuslain vaatimuksia. Me pidämme kiinni näistä kysymyksistä, kun tapaamme egyptiläisiä virkaveljämme. Aivan erityisesti haluan kiittää erityisedustajaa ihmisoikeuksista Stavros Labronidista, ja hän on teidän entinen kollegannekin. Hän ottaa jatkuvasti tämän asian esille Egyptin viranomaisten kanssa, kun hän vieraili viime vuonna siellä. EUlle on tärkeää ei se, että pitäisikö meidän tukea Egyptiä vai ei. Ei ole mitään vaihtoehtoa. Meidän pitää olla seisoa Egyptin rinnalla, mutta miten parhaiten pystymme tukemaan sitä siirtymävaiheessa. Ja Egyptin kannalta katsottuna, samoin kuin muissakin eteläisessä kumppanimaissa, he ovat läheisessä, läheisessä yhteydessä naapuruspolitiikkaamme. Vanhentunut Egyptin toimintasuunnitelmasta täytyy uudelleen neuvotella ja ottaa huomioon uudistuksia paremmin heijastella paikan päällä tapahtuvia muutoksia. Me tulemme valvomaan parlamenttivaaleja asiantuntijamme kanssa, niin kuin sanoimme. Me tulemme valvomaan sitä, että peruslaki toteutuu jatkossakin ja tulevien parlamenttivaalien yhteydessä haluamme valvoa lehdistön ja median vapautta. Tulemme auttamaan Egyptiä sen taloudellisissa uudistuksissa ja kun se toimii tulosuhkia vastaan ja teemme yhteistyötä Egyptin kanssa myös omien turvallisuusuhkiemme takia. Ja, kiitos. Vicepresidente. Kiitos, varapuheenjohtaja. Edustaja Preda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitos korkealle edustajalle teidän puheenvuorostanne. Ensin muutama kommentti EPPn kannasta tässä aiheessa. Ja liittyen tähän yhteiseen päätöslausumaehdotukseen, jonka olemme neuvotelleet yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Meillä on hyvin pitkä ja yksityiskohtainen teksti. Tämä johtuu siitä, että me halusimme kattaa kaiken, mitä oli tapahtunut heinäkuusta 2014, jolloin hyväksyimme edellisen päätöslauselman Egyptistä. Ja sen vuoksi tämä teksti oli aika äh, pitkä ja luvut ovat hieman eri lähteistä ja äh, eivät välttämättä täysin tarkkoja, mutta on kuitenkin tärkeää asettaa tämä teksti oikeaan kontekstiin. Ensinnäkin me haluamme jatkaa meidän suhteitamme tämän maan kanssa. Haluamme taistella terrorismia vastaan ja siinä taistelussa Egypti on hyvin tärkeä kumppani. Egyptillä on myös hyvin tärkeä geopoliittinen rooli rauhanprosessissa Lähi-idässä. Toinen tärkeä asia liittyy siirtymiseen demokratiaan suuntaan. Me haluamme, että Egyptissä kunnioitetaan äh, oikeusvaltion periaatetta ja tätä egyptiläisetkin haluavat. Meidän täytyy myös miettiä tarkkaan perustuslain täytäntöönpanoa. Perustuslaki astui voimaan noin vuosi sitten ja tämä perustuslaki on parempi kuin se, mikä maalla oli aikaisemmin. Mutta se, mikä tässä on tärkeintä, on se, että siitä täytyy tulla osa peruslainsäädäntöä. Siksi nämä tulevat vaalit ovat niin tärkeät, kuten te sanoitte, Rova Morgerini. Toivon, että egyptiläiset seuraavat näitä suosituksia, joka kollegamme Mario David laati. Mutta tulossa on muitakin ehdotuksia ja minä tiedän, että aihe on hyvin ristiriitainen, mutta haluaisin todellakin vedota Egyptin viranomaisiin että he toimisivat varovaisesti ja avoimesti, eivätkä väkivalloin. Kiitos. Edustaja Bostinaru, pyydän, että kunnioitatte puheaikoja. Me olemme kovasti myöhässä. Tämän pitkän keskustelun jälkeen on vielä yksi keskustelu ohjelmassa. Edustaja Bostinaru, olkaa hyvä. Distinguished colleagues. Puhemies, arvon kollegat, pitää muistaa, että korkea edustaja on ollut salissa jo yli seitsemän tuntia. Tämä osoittaa kunnioitusta parlamenttia kohtaan. Tämä on tervetullutta ja kunnioitettavaa. Nyt vaihdan romanian kieleen. Egypti on keskeinen maa Euroopan unionin näkökulmasta. Tätä on korostettava. On muistettava se erityinen rooli, joka Egyptillä on ollut Gaasan konfliktissa. Täytyy myös muistaa, mitä Egypti on tehnyt sitä ympäröivien uhkien suhteen. Euroopan unionia kiinnostaa aivan erityisesti modernisointi ja demokratiaprosessi sekä Egyptissä että sen naapurimaissa. Toivottavasti Egypti etenee tällä tiellä. Totta kai olemme Egyptin nykytilanteesta ihmisoikeuksien ja perusvapausten näkökulmasta huolissamme. Me ymmärrämme, että tilanne on hyvin monimutkainen. Väki, äh, vallankumouksen jälkeen ymmärrämme, minkälaisia uhkia Egyptiin kohdistuu. Pariisin tapahtumien johdosta ymmärrän tämän äh, todella akuutisti. Al-Sisi on osoittanut todellista rohkeutta omissa ponnisteluissaan. Hän pyrkii myös ymmärtämään islamilaista ajattelua, erityisesti jos haluamme rauhallisemman maailman, jossa on vähemmän uhkia, niin tämä on oleellista. Parlamenttivaaleja me olemme jo pitkään odottaneet, jotta Egyptin demokratiatilannetta voidaan parantaa. Toivomme, että että äänestämään päästään vapaasti ja kampanjointi on kattavaa. Euroopan parlamentin pitäisi myös vahvistaa yhteistyötään Egyptin parlamentin kanssa, jotta voidaan taata, että kehitys todella tapahtuu. Kiitos. Edustaja Tsanok. Puhemies, presidentti Mubarakin jälkeen Egyptissä on tapahtunut monia muutoksia ja monesta, monesta poliittista heiluntaa tapahtunut. Morsin, presidentti Morsin erottamisen jälkeen äh, johtuen hänen osoittamansa suunnasta olemme alkaneet nähdä jonkinlaista vakuut, vakautta tässä suuressa maassa syntyvän. Sitten me olemme nähneet, että on hyväksytty uusi perustuslaki kansanäänestyksellä, on valittu presidentti Al-Sisi ja vielä hiljattain ilmoitettiin parlamentin vaaleissa. Ne ovat kaikki myönteisiä saavutuksia. Kuitenkin tämä on vasta matkan alku eikä mitään loppuvaihetta. Monet kansainväliset, kysy- kansainväliset kysymykset pitää ratkaista Egyptissä, jos se haluaa tulla pluralistiseksi arabidemokratiaksi, jota ihmiset siellä haluavat ja ansaitsevat. Vaikka ryhmäni on tyytyväinen näistä muutoksista, mitä tulee koptikristittyihin elämään ja muiden e, vähemmistöjen elämään, on, on tär, ratkaisevan tärkeää, että suvaitsevaisuutta harjoitetaan myös muillakin alueilla ilmaisuvapaus, puheenvapaus, sananvapaus, oikeus mielenosoituksiin ovat olennaisia kysymyksiä demokratiassa, joita pitäisi noudattaa ja kunnioittaa. Suuri osa kansalaisista, joita on syytetty ja pidätetty ja tuomittu siitä, että rauhanomaiset ovat käyttäneet oikeuksiaan, on todella suuri huolenaihe vuodesta 2013 yli 40 000 ihmistä on pidätetty ja on arvioitu 40 4000 mielenosoittajaa on pidätetty. Olen myös huolissani siitä, että vapautta on rikottu. Eräs oman maani journalisti on joutunut on tuomittu poissa olevana. Hän ei pääse enää alueella. Meidän ei pidä unohtaa Egyptin roolia arabimaailman yhtenä johtajana. Se on alueellinen toimia suurvalta ja se pystyy etsimään yhdessä ratkaisua tämänhetkiseen tilanteeseen, muun muassa Libyan tilanteessa tai kun toimitaan islamistiterroristeja vastaan Pohjois-Afrikassa. Ystävyyden kautta voidaan saavuttaa paljon myönteistä suhteista suuren maan kanssa. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentti pyrkii tukemaan Egyptiä, kun se on siirtymässä demokratiaan. Se on suuri haaste maalle. Onorevole Van Balen. Edustaja Van Balen. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Egypti on itse tehnyt sitoumuksia uuteen, uuden perustuslakinsa suhteen. Tämä uusi perustuslaki on parempi kuin aikaisempi ja siinä myös ihmisoikeuksilla on tilaa kuten myös tasa-arvomiesten ja naisten välillä. Joten Egyptin täytyy myös elää sen mukaan, mitä, mihin se on itse sitoutunut. Ja olen samaa mieltä kaikkien aikaisempien puhujien kanssa siitä, että meidän Euroopan unionina tulee olla niiden ihmisten puolella, jotka taistelevat eh, vapauden puolesta demokraattisella tavalla. Ja olemme huolissamme näistä hätätilalaeista. Ihan kuten Charles Tannock eh, sanoi, Egyptillä on eh, tärkeä, Egypti on tärkeä tekijä arabimaailmassa. Presidentinvaalien jälkeen tulevat sitten parlamenttivaalit, ja olisi hyvä, mikäli ne olisivat vapaat ja oikeudenmukaiset, koska tämä on eh, myös tärkeä osa tätä tehtävää. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan Egyptiä ihmisoikeuksien huomioimisessa. Ehkäpä korkea edustaja voisi katsoa, mitä me voisimme Egyptin kanssa yhdessä tehdä ihmisoikeuksien parantamiseksi. Ties. Edustaja Matias, olkaa hyvä. Obrigada, senhor presidente. Senhora vice-presidente. Puhemies. Varapuheenjohtaja. Diagnostiikka on varsin yksinkertainen Egyptissä on käynnissä hyvin vaikea prosessi ja me tunnistamme juuri niitä uhkia, jotka kohdistuvat Egyptin demokratiaprosessiin ja esimerkiksi lehdistön tai ilmaisuvapauteen. Tämä te totesitte, varapuheenjohtaja. Meidän täytyy ottaa kuitenkin oppia menneestä, erityisesti niistä neljästä vuodesta, jotka viimemmäksi ovat kuluneet tällä alueella. Ensimmäinen oppi on se, että me emme saa olla oppimestarin roolissa. Päätöksentekoprosessi on sellainen, joka kuuluu Egyptin kansalle. Unioni totta kai voi toimia välittäjän roolissa esimerkiksi silloin, kun tarkoitus on saada aikaiseksi yhteiskuntarauha ja palauttaa yhteiskuntarauha. Vaalien pitäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta kyllä tämä tehtävä kuuluu pääasiassa egyptiläisille. Meillä on yhteinen tavoite, jota kohti etenemme. Ja aivan niin kuin varapuheenjohtaja totesi, meidän täytyy tukea egyptiläisiä pikemminkin kuin sekantua asiaan. Täytyy kunnioittaa Egyptin kansan omaa halua päättää omasta tulevaisuudestaan. Minäkin haluan kiittää teitä, varapuheenjohtaja, että näin kauan olette olleet, ollut vieraanamme salissa ja jatkossakin varmasti voimme luottaa teihin. Kiitos. Onorevole Sargentini. Edustaja Sargentini, olkaa hyvä. voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Neljä vuotta sitten Egyptissä vapauttuivat Mubarak Irakin diktatuurista. Ja siitä ilottiin täällä parlamentissa ilman, että mietittiin, miten voi olla niin, että Mubarak pystyy olemaan niin kauan vallassa kuitenkin. Silloin valittiin Morsi, pidettiin vaalit, jotka olivat suurin piirtein oikeudenmukaisesti. Ei ollut väkiva, ei nyt ihan hyvin, eikä meidän mielestämme myöskään tuloksen suhteen, koska kukaan eurooppalainen ei sanonut, että olisimme olleet tyytyväisiä Mursi presidenttiin, mutta näin kuitenkin kävi. Silloin Mursi antoi itselleen lisää oikeuksia. Tästä ei oltu todellakaan iloisia, koska olimme sopineet hänen kanssa siitä, että miten hän muuttaa maataan hän antoi kuitenkin omia vapauksia itselleen ja tässä syntyi sotilaallinen vallankumous. Me emme halunneet tätä valmiita nähdä. Jotkut sanoivat, että tämä oli hyvä asia, että vallan, sotilasvallankumous tapahtui ja nyt sitten olen, on tämä sotilashallinto vallassa. En sano, että se oli hyvä asia aikaisemmin. En sano nyt, että pitää palata Mubarak, Mubarakin aikaan, että pitäisi Morsin aikaan palata, mutta minä kuulen hiukan eri sävyä tässä keskustelussa verrattuna puolen vuotta siitä tilanteeseen. Nyt kun me puhumme Egyptistä, geopoliittisena kumppanina Egyptinä, jolla on rooli välimerellä ja Egyptistä, jonka pitäisi voida puolustautua terroristeja vastaan. Ainakin kun ajatellaan, mitä juuri parissakin tapahtui, hyvät naiset ja herrat. Tämä viimeinen vertaus on mielestäni todella tuomittava. Ei voi olla niin, että me, koska me pelkäämme, ja onhan syytäkin olla pelossa, niin sanomme, että eikö tällaisten vapauksia pitäisi rajoittaa, koska onhan se nyt vähän helppoa, että herra Mubarak äh, piti ihmisiään äh, rauhallisena ja nyt Sisi on vallassa ja Egyptin suurlähettiläs täällä äh, halua puhua parlamentissa, niin silloin me alamme ymmärtämään, että ihmisoikeusaktivistit eivät koskaan, tai heitä ei koskaan valita miksikään suurlähettiläiksi. Edustaja Castardo. L'Egitto è oggi l'occhio di un ciclone che... Puhemies, Egypti on tällä hetkellä tornadon silmässä. Se on samanlainen ilmiö, mikä vallitsee monissa Pohjois-Afrikan maissa. Ihmiset vaativat poliittisia oikeuksia, kansalaisoikeuksia, seksuaalisia oikeuksia, mutta ei pidä kuitenkaan tässä hämätyä. Ajatuksena on se, että he näyttävät meille peiliä ja, ja vaativat meitä tekemään tiliä omista puutteistamme. Palestinalaisten ja isla, erilaisten välillä on saatu aikaan tulitauko. Sielläkin on verta vuodatettu runsaasti. Täytyy pohtia myös uskonnollista suvaitsevaisuutta. Tulokset eivät suinkaan ole vielä riittäviä. Nyt täytyy katseet suunnata tuleviin vaaleihin. Ihmisiä pitää kannustaa omaksumaan terveellinen lähestymistapa, turvallinen lähestymistapa ja tarvittaessa täytyy myös kritisoida lähikuukausina. On ryhdyttävä välittömiin toimiin niin, että journalistit, jotka on lukittu, vapautetaan välittömästi. Monsieur le Président, il y a un islam acclimaté aux nations qui inscrit les... Puhemies, äh, Ma- maassa on Koranin ja halutaan kuitenkin, että äh, maailmanvalta ylittäisi Koranin, mutta siellä on myös islamisteja, jotka eivät hyväksy muuta lakia kuin Koranin. He käyvät meitä vastaan sotaan ja tämä suuri taistelu on vasta alkamassa ja tässä me tarvitsemme muslimiliittolaisia. Meidän Euroopan hallituksen ovat äh, tuhonneet maalliset voimat maassa, siellä Irakissa, Syyriassa ja tämä on pelannut islamistien käsiin. Tulos on katastrofaalinen. Hallitukset, joihin meidän pitäisi tukeutua, ovat valtavan islamistisen uhan ja paineen edessä mikä tulee olemaan Ranskan äh, oikeusvaltiotilanne Egyptin tilanteessa, kun nähdään minkälainen tilanne tässä Janskossakin syntyy. Muistuttaisin, että Egypti ja sen vahva turvallisuusvoimat ovat saaneet aikaan lukuisia kuolemantapauksia Sisi on esittänyt poikkeuksen vetomuksen kaikkein suurimmasta arabivaltaista. Hän on pyytänyt, että islam puhdistettaisiin tästä väkivaltaisuudesta, niin hän on vaatinut uskonnollista vallankumousta. Hyvät naiset ja herrat, on liian helppoa täällä parlamentissa antaa moraalioppitunteja muille. Nyt on aika saada liittolaisia ja hyväksyä poliittinen erilaisuus. Ei tässä pyritä lapsella tavalla esittämään mitään sloganeita, tätä eivät kansalaiset odota, vaan tarvitaan poliittista rohkeaa toimintaa. Me olemme pitkä aikaa sitten tehneet tällaisen valinnan, koska me haluamme, että kansamme elävät rauhassa ja voivat säilyttää oman kulttuurinsa ja sivilisaationsa. Gabriel. Edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Korkea edustaja. Egypti on yksi niistä maista, joilla voi olla merkittävä rooli koko Välimeren alueen vakauttamisessa. Te muistutitte tästä aivan oikein. Haluaisin keskittyä viiteen seikkaan. Haluan korostaa sitä, että perustuslaki perusoikeuksien näkökulmasta täytyy saada aikaiseksi. Periaatteet eivät kuitenkaan riitä, vaaditaan konkreettisia toimia ei pelkästään vaalilupauksia. Miten voidaan toimia niin, että Egyptin viranomaiset todella kunnioittavat perustuslakia? Toiseksi eh, tietosvälineiden ja ilmaisuvapaus. Vakaus ja turvallisuus ei toteudu, jos eh, tiedotusvälineet eh, edustajat vankintaan. Vaaditaan demokraattista, inklusiivista yhteiskuntaa. Tämä on yksi vuoropuhelun välineistä yhteiskunnassa. Tämä vuoropuhelu auttaa auttaa siinä, että pääsemme vastakkainasettelusta Egyptin yhteiskunnassa. Kolmanneksi, uskontojen välinen vuoropuhelu voi auttaa jännitteiden helpottamisessa ja pluralismin rohkaisussa. Kehotan unionia ja Egyptiä tukemaan niitä hankkeita, jotka pyrkivät suvaitsevaisuuteen uskonnossa ja yhteistyöhön. Ilman naisten osallistumista demokratiamuutos voi olla vain osittainen. Täytyy taata naisten oikeudet, taistella väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu naiseen, äh, rohkaista heitä osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon. Tässäkin tarvitaan konkreettisia aloitteita, tuloksia ja myös miesten osallistumista ja unionin osallistumista. Ja lopuksi ihmiskaupan vastainen työ on suuri haaste, johon Egypti nyt tarttuu. Me voimme tehdä tällä alalla enemmän yhteistyötä. Meillä on välineitä käytössämme, nyt ne täytyy todella hyödyntää. Haasteita on paljon, meidän tukemme on oltava haasteiden tasolla, jotta voimme vahvistaa instituutioita ja demokratiarakenteita Egyptissä. Ilman tätä mitään kestävää vakautta maassa ei voi olla. Kiitos. Edustaja Thank you, President. I recognize... Kiitos puhemies. Egypti on tärkeä kumppani Euroopan unionille, mutta nyt me puhumme päätöslauselmasta, joka on tarkoituksella kriittinen ja me haluamme, että Egypti kuulee meidän kriittisyytemme. Siellä on suljettu kymmeniä tuhansia ihmisiä 2014, 10 000 ihmistä pidätettiin terrorismin ja sabotaasin nimikkeellä. Ja tämä ei ole mitään oikeusvaltion kunnioittamista. Egyptiläinen kertoi minulle, että nyt on todellakin aika myös protestoida kuolemantuomiota vastaan. Egyptin äh, tuomioistuimet ovat mursin aikana jaelleet näitä tuomioita. Emme me vastusta tai ole vastaan edellistä äh, presidenttiä, mutta me vastustamme tällaisia tuomioita. Kaikki määrittelemättömät pidätykset ovat väärin, mutta Egypti myös äh, haittaa omaa kansainvälistä äh, imagoansakin, koska äh, esimerkiksi siinä kun he pidättivät nämä kolme lehtimiestä, jotka pitäisi nyt vapauttaa, koska eivät he ole muuta kuin tavallisia toimittajia. Sen lisäksi siellä rikotaan myös sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Siellä on pidätetty paljon homoseksuaaleja. Täytyy painottaa, että myös seksuaalisia oikeuksia kunnioitetaan ihmisoikeuksina. Sen lisäksi on erittäin tärkeää vaatia, että kansainväliset instituutiot voivat toimia eh, ja olla vapaita ilman, että eh, heidän toimintaan sekaannutaan. Kumppanuuden täytyy merkitä kumppanuutta. Kerro. Dank u meneer de voorzitter. Meneer Howitt, u neemt... Puhemies, herra Howitt otatte sanat suusta niin kolme entistä niin vaan Aalto Siirasta vieläkin istuvat siellä Egyptissä. Olen itse entinen journalisti ja jatkuvasti olen toistamaan niin kauan kuin tarvitaan. Nämä, näiden ihmisten ei kuulu istua vankilassa, he ovat vain tehneet työtään ja heidän pitää päästä kotiinsa, piste ristiriitaiset lait edelleen rikkovat kansalaisoikeuksia. Nyt kansalaisjärjestöt eivät enää saa ottaa vastaan varoja ulkomailta ja armeijan valtaa vain lisätään. Sotilastuomioistuimet voivat pidättää kansalaisia ja vainota pienimmästäkin syystä. Tämä kaikki legitimoidaan, kun taistellaan kansallista ja islamistia vastaan. Ja se on tietysti tärkeää taistelua, mutta pyhittääkö tarkoitus keinot ja eikö lääke tässä ole pahempi kuin itse sairaus. Tämän takia Rova Mogherini olen tyytyväinen, kun te korostatte ihmisoikeuksia. On tulossa parlamentinvaalit ja ja meidän valvontamme niiden yhteydessä on ratkaisevan tärkeää silloin. Edustaja Kytsyk. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги. Varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään keskustelemme Egyptin tilanteesta vuosi sen jälkeen, kun uusi perustuslaki maassa hyväksyttiin. Perustuslaki kansanäänestys oli hyvin tärkeä askel poliittisen prosessin tielle ja Euroopan unioni tuki tätä askelta. Valitettavasti vakautta ei kuitenkaan ole aikaan saatu ja viranomaisten suhtautuminen on ollut suhteetonta tapahtumiin nähden osa yhteiskunnasta pidetään erillään poliittisesta prosessista ja tämä vie pohjaa koko valtiorakenteelta. rakenteelta. Ihmisoikeuksien rikkomukset, ilmaisuvapauksen puutteet, opiskelijoiden ja journalistien pidätykset tuovat epävakautta sekä talouteen, yhteiskuntaan yleisesti että politiikan alalle. Egyptillä on tärkeä rooli kuitenkin myös alueellisesti. On pakko todeta, että se on ollut välitysroolissa esimerkiksi Gaasan ja Israelin välisissä konfliktissa, Libyan tapahtumissa. Se on ollut käynnistämässä keskusteluja äh, Turkin ja äh, Sudanin välillä ja avunantajakonferenssissa konferenssissa koko Egyptin yhteiskunta täytyy tähän yhteistyöhön ottaa mukaan. Kiitos. Edustaja Löijäri. Arvoisa korkea edustaja, se mitä saatiin on nimetty arabikeväksi, nimittäin kansanliike, joka pyrkii demokratiaan. Siitä puuttuu todellista poliittista tukea EU-toimielimistä käsiin. Vapauden hengen, henkeä olisi pitänyt enemmän tukea, kun ajatellaan sellaista kontekstia, missä on puututtu alueen toimintaan, niin kuin Libyan kohdalla on vapautettu fundamentalisia voimia. Egypti on kokenut monenlaisia rikkomuksia, joissa vapaus ei suinkaan ollut voittajana. On pyritty hiljentämään oppositio ja tällaista ei voida mitenkään hyväksyä. Meillä meidän pitäisi ojentaa kätemme selkeämmin Egyptin kansalle ja ottaa huomioon tämän suuren maan alueellinen ulottuvuus. Pitkään se on ollut kulttuurisista valopilkusta alueella. Se on myös pyrkinyt helpottamaan vuoropuhelua erityisesti Israelin ja Palestiinan välillä. Tarvitaan täytyy olla enemmän yhteistyössä tämän maan kanssa, jotta saadaan aikaan kestävää kehitystä niin poliittisesti molemmin puolin välimerta. Edustaja Jolie, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, korkea edustaja, hyvät kollegat. Emme keskustele ensimmäistä kertaa Egyptin tilanteesta parlamentissa. Valitettavasti jotkut puhuvat edelleenkin demokratia siirtymästä, muutoksesta. Tilanne on vain pahentunut. Egyptissä on tällä hetkellä yli 15 000 poliittista vankia. Kolmasosa on aktivisteja, jotka eivät ole uskonnollisia aktivisteja. 147 on kollegoitamme entisenä tuomarina voin vain tuomita oikeusjärjestelmän riippumattomuuden puutteen, puolueettomuuden puutteen ja niin sanotun oikeuslaitoksen, joka on vain sorron väline, valtiokoneiston jatke. Ne, jotka aiemmin olivat vallassa – korruptoituneen järjestelmän johdossa ovat saaneet vapautuksen nuoret pasifistiaktivistit Jara Salam ja Sana Saif muiden mukana ovat saaneet tuomion 23 muun henkilön ohella vuosikausiksi. Heidän ainut rikoksensa on se, että he ovat osoittaneet mieltään vapauksien poistamista vastaan. Egyptin on päästävä takaisin demokratian tielle. Muutoin eh, vallankumouksen haaveet tässä kuolevat. Edustaja Bashir. Thank you, President. Egypt... Kiitos eh, puhemies. Egypti eh, kärsii vielä arabikevään tapahtumista. Se on riippuvainen matkailuteollisuudesta. Voin todistaa sen, kun olen siellä itse käynyt, että heti jos tulee pelko epävakaudesta, turistit, matkailijat katoavat ja tämä johtaa köyhyyteen. Matkailuteollisuus on nyt raunioina. Vuosi sitten maan sotilasjohtajat äh, antoivat useita kuolemantuomioita. Näihin kuului poliittisia vastustajia, viattomia protestoijia ja toimittajia. Freedom House, joka on hyvin kunnioitettu kansainvälinen järjestö, esitti hyvin pettyneen äh, raportin jossa Egyptin yhteiskunta on kaikkea muuta kuin vapaa. Ja se, siinä todettiin myös, että kansalaisoikeudet ovat äh, vai, vailinaisia. Ja toinen järjestö Open Door sanoi, että Egyptissä ei ole minkäännäköistä uskonnollista vapautta. Nyt olemme saaneet kauhussamme kuulla, että diktaattori Hosni Mubarak on puhdistettu kaikista äh, hänen äh, syytteistään, kun tapettiin satoja äh, mielenosoittajia ja myös äh, hänet vapautettiin myös äh, rahan varastamissyytteestä. Egypti ei anna äh, perusoikeuksia esimerkiksi vedenkäytölle Niilistä ja kuitenkin tämä vesi tulee 85 prosenttisesti Etiopiasta. Edustaja Obermeier. Kiitos ja kiitokset Rova Morgerinille ja ja onnittelut teidän puheenvuorostanne. Vuoden 2014 äänestys Egyptissä johti parempaan tilanteeseen vähemmistöille, varsinkin kristityille, mutta ikävä kyllä vain paperilla sen vuoksi, että koptikristityjen elämä on yhä vielä hyvin vaikeaa. Oikeus, turva on heikkoa ja koptikirkkoihin on hyökätty. Erityisen Äh, hankala tilanne on äh, koptien asueilla ja siellä on myös murhattu ihmisiä. Myös muilla äh, sektoreilla kopteja syrjitään esimerkiksi oikeuslaitoksissa, sosiaalipalveluissa, opiskeluissa. Kopteja syrjitään jatkuvasti ja sen vuoksi ei todellakaan hämmästytä, että Egypti vielä 2014 on tässä äh, indeksissä alle 20, äh, alempana kuin 25. Eli Egyptin pitäisi nyt ottaa vakavissa nämä asiat, eikä äh, estää oikeusturvaa kristityiltä sen vuoksi, että kaikkien tulee suojella vähemmistöjä myös Euroopassa. Honorable Mijan Mon. Edustaja Mian Mon, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitän teitä. Rova Mogherini, Egypti on EUlle tärkeä liittolainen na- naapuruspolitiikassa Välimeren alueella, niin kuin on jo todettu. Perinteisesti se on ollut johtoasemassa koko Arabin maailmassa. Tavallisesti Egyptillä on ollut todellinen viittauskohde. Välimeren eteläinen alue ja itä, tai lähi ovat vaikeassa tilanteessa. Siellä on monenlaisia yhteenottoja, konflikteja, jotka leviävät jatkuvasti. Libya Libya, avo, samoin Gazan kysymys, Israel ja Palestina, Irak ja uusi haaste, joka liittyy ISISiin. Me tarvitsisimme siis Egyptiä, pitäisi olla tärkeä toimija, joka tekee yhteistyötä meidän kanssamme, kun etsitään ratkaisuja kaikkiin näihin lukuisiin haasteisiin. Myös jihadistiterrorismia varten tarvitaan ratkaisuja, joka on todellakin surullisen ajankohtainen kysymys. Me tarvitsemme Egyptiä, jotta voidaan saada aikaan rauhaa ja vakautta, jota koko alue vaatii ja pyytää. Hyvät naiset ja herrat, minä uskon, että Egypti tietää täydellisesti, että mitä tulee EUn olennaisiin piirteisiin liittyy oikeusvaltioperiaatteet, pluralistinen demokratia, val- vallanjako, ihmisoikeuksien ja yksilönvapauksien noudattaminen mukaan lukien tasa-arvo ja syrjimättömyys. Meille nämä ovat arvoja, joita pidämme universaaleina, yleismaailmallisena. Haluaisimme, että näistä voisivat muutkin nauttia myös Egyptissä. Uusi Egyptin perustuslaki hyväksyy nämä arvot, mutta ikävä kyllä, niin kuin on täällä sanottu, ei ole keitetty lainsäädäntöä täydettävällä tavalla, että voidaan panna kaikkea tätä, koska pidetään kiinni laista, laista, jotka eivät sovi tämän perustuslakitekstin kanssa yhteen. Näin ollen parlamentti, joka syntyy maaliskuun vaaleista, sillä tulee olemaan yksi äärimmäisen tärkeä lainsäädäntö tehtävä. Minä toivon, että näissä va- nämä vaalit sujuvat avoimuuden hengessä, vuoropuhelun hengessä, ovat todella osallistavat. Lopuksi vielä, Egypti on erittäin tärkeä liittolainen meille. Meidän pitää auttaa sitä siirtymävaiheessaan kohti demokratiaa ja auttaa myös lukuisia Egyptin kansalaisia, joilla vielä on edessään lukuisia ongelmia. Kiitoksia. Edustaja Weidenholzer. Kiitos puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Egyptin kehityskulut ole tärkeitä Euroopalle. Ei ole yhdentekevää, mitä täällä valtiossa tapahtuu. Luonnollisesti vakaus on meidän kaikkien eduissamme ja on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että Egypti pyrkii siihen. Vakauden tulee kuitenkin perustua kestävyydelle. Siellä on nyt sotilasjohto, joka toimii hyvin lyhyt, lyhytjännitteisesti. Ja se on jatkanut Egyptin ennen arabikevättä harjoittamaa tukahduttavaa, sortavaa hallintoa. Muslimiveljekset, muslimiveljeskunta, sitä on myös hyvin tiukalla kädellä kohdeltu ja siellä ei myöskään ole saanut järjestää rauhanomaisia mielenosoituksia. Ja sen lisäksi äh, oikeuteen ja vankiloihin on heitetty hyvin paljon ihmisiä. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että tyytymättömyys leviää ja se vaikuttaa nimenomaan juuri toisinpäin kuin mitä Egyptissä haluttaisiin saavuttaa. Eli vakaus horjuu yhä enemmän. Sen lisäksi täytyy muistaa, että kansanäänestyksessä päätetyssä perustuslaissa velvoitetaan noudattamaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Honorable Jakiewicz. Edustaja Jakiewicz. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym zwrócić... E, Puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne koptikristittyjen tilanteeseen. 20 prosenttia Egyptin väestöstä ja suurin kristitty väestö lähi -idässä. Kairossa viime kuukausina kouluja, kirkkoja ja taloja, koptien taloja on, äh, niihin on hyökätty. Heitä ei nimitetä korkeisiin virkoihin, armeijassa ja politiikassa ja myös koptien kauppoihin tehdään merkintöjä. x ne merkitään ja valitettavasti viranomaiset eivät voi suojaa tarjota. Syyskuussa 2013 kopti kylä, kylän hyökättiin ja kopteja hakattiin siellä. Kyseessä ei ollut muslimiveljeskunta, joka tähän syyllistyy, vaan julkiset viranomaiset. Kaikki tämä on tulosta islamilaisesta valtiosta, ISS, ja valitettavasti julkishallinto nyt syyttää kristi, koptikristittyjä, ja kansainvälisen yhteisön tulisi selkeästi suojella koptikristittyjen oikeuksia. Haluaisin vedota tämän puolesta spoštovana visoka predstavnica našli ste prave besede v uvodu pravo te käytitte oikeita sanoja teidän alkupuheenvuorossanne kun te pyritte saamaan aikaan tasapainoa siinä miten tärkeä egypti on eulle ja vakaudelle ja rauhalle sillä alueella ja te puhuitte myös meidän odotuksistamme Egyptin suuntaan. Me emme voi luopua meidän odotuksistamme, mitä tulee oikeusvaltion periaatteeseen, ihmisoikeuksiin, sekä individuaalisiin että kollektiivisiin oikeuksiin. Mutta kun me kirjoitamme näitä päätöslauselmiamme, ja voisi sanoa, että tällä kertaa tämä asiakirja on ehkä sävyltään hieman tiukempi, joten kun me luonnostelemme näitä päätöslauselmia, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että Egyptin kaltainen maa on kumppani, jota me tarvitsemme Lähi-idän eh, mylläköissä. Tämä maa voisi luoda vakautta, sen kanssa voimme taistella terrorismia vastaan. Ja meillä on monia muitakin strategisia intressejä ja sen vuoksi uskon, että on ihan oikein, että odotamme Egyptiltä, että se kehittyy demokratiaksi, täytäntöön panee perustuslakinsa ja järjestää demokraattiset vaalit. Honorevole Boylan, Edustaja Boylan, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, as we heard... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin eilen kuulimme, ulkoministeri Egyptissä sanoi, että on sellainen mahdollisuus, että kolme autosiiran journalistia saisivat armahduksen. Pyytäisin, että ajattelisimme heitä, äh, hänen toveriaan, joka on ollut Irlannista, Irlannista äh, ilman oikeudenkäyntiä Selissä. Ibrahim oli lapsi, kun hänet ensimmäisen kerran perustettiin Kairon protestien yhteydessä ja sitten häntä on pidetty mielipidevankina Amnestin mielestä. Se, hän ei ollut saanut lääkehoitoa. Pro, protestien jälkeen hän on nyt pysyvästi vahingoittunut. Häntä on hakattu pahasti ja hänet on e-, pantu eristykseen hänen tuomio eh, oikeudenkäynti on lykätty kolme kertaa, mutta edelleenkin eh, hän muiden vankien kanssa on syytettynä huolimatta siitä, että mitään todista ei ole. Haluaisin tarttua tähän tilaisuuteen ja muistuttaa korkeaa edustajaa omasta pyynnöstäni keskustella Ibrahimin tapauksesta ja siitä, että hän tarvitsee välittömästi vapautuksen. Edustaja Smith, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, kollegat. Olemme samaa mieltä siitä, että Egypti on keskeinen kumppanimme tällä alueella. Päätöslauselmassakin todetaan, että Egyptillä on vielä pitkä matka standardien täyttämiseksi. Meidän pitää puhua myös kansalle avoimesti hallituksen äh, puutteista. Egyptin kansa on osallistunut aktiivisesti arabikevääseen ja ei pidä nyt ottaa pettymystä. Edustaja Mogherini, olen vaikuttunut kommenteistani tänä iltana niin kuin aina. Meillä on yhteinen agenda tässä asiassa. Me haluamme tukea teitä toimissanne Egyptin viranomaisten kanssa aiemmat kommentit journalisteista, poliittisista vangeista, LBGT-väestön oikeuksista ja kansalaisjärjestöjen tilanteesta Egyptissä, ne ovat kaikki vaarassa. Mutta aivan erityisesti kiinnitän huomioon ne kohtaan 17 ja pyydämme Egyptiä tekemään yhteistyötä myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja kohdassa kuusi vetoamme Egyptiin, jotta se ratifioi muun muassa kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön. Haluaisin kuulla asenteestanne näihin asioihin ja olisi järkevää rohkaista Egyptiä tähän suuntaan. Επιτέλειος, olkaa hyvä. Οποία προέρχεται από την τρομοκρατική δραστηριότητα Ähm, jihadistien uhka on uhka, jossa on paljon aspekteja. Iskuja Euroopan pääkaupunkeihin, mutta eivät ne ole vain näissä maissa. Äh, läsnä, vaan heillä on apureita ulkomailla. Jos me todellakin haluamme, että tämä ilmiö saadaan suitsittua, niin silloin meidän täytyy äh, kehittää näitä maita, joista nämä ihmiset tulevat äh, hoitamaan nämä jihadistit. On välttämätöntä, että me autamme näitä hallituksia, että he löytävät kultaisen keskitien ihmisoikeuksien suojelemisen ja turvallisuuden välillä. Yksi näistä maista, joista terroriuhka on suuri, on Egypti. Jihadistit kidnappaavat ja uhkaavat kristittyjä, erityisesti kreikkalaisortodoksi e, munkkeja Siinailla. Sitä on yritetty hoitaa erilaisin toimenpitein. Perustumisoikeuksessa sanotaan, että, rikos, eh, että tämä on rikos. Meidän täytyisi auttaa Egyptiä, kun se taistelee terrorismia vastaan siellä, ja silloin me voisimme tuntea olemme turvallisemmiksi myös täällä. Puhemies, on selvää, että EU pitäisi tukea Egyptin vakautta ja edistää demokraattista kehitystä siellä. Tämä on oheis pyrkimys. Meidän pitäisi auttaa rakentamaan demokraattisia äh, instituutioita. terrorismin vastaisen toiminnan pitäisi olla prioriteetti erityisesti, kun ajatellaan asiaa strategisen yhteistyön kannalta. Radikalismi ja terrorismi ovat pääuhkia Egyptin kehityksen Lyhyellä aikavälillä prioriteettina pitäisi olla, olla maan vakaus, koska tällä on strategista merkitystä myös Euroopalle. Meidän pitäisi saada aikaan laaja turvallisuuden ja vakauden vyöhykke tähän osaan maailmaa. Tietysti on demokraattisia puutteita Egyptissä. Edustaja Kofod. Eh, Kiitokset Frederikka Morgarinille hänen selkeistä sanoistaan siitä, mitä suuria haasteita meillä on Egyptissä. Minä tulin eh, juuri Egyptistä, puhuin siellä poliittisten puolueiden eh, edustajien kanssa, median edustajien kanssa ja Viesti Kairosta oli ihan selvä. Ensinnäkin se, että ihmisoikeudet ja puhe ja lausuntavapaus on erittäin tärkeää. Ja kysymys tässä on ihmisoikeuksista, kansalaisyhteiskunnasta, johon, joka on nyt tavallaan puristettu niin tiukaksi, että elämä on kova ja ihmisiä heitetään vankilaan. Ja meidän täytyisi nyt katsoa, millä tavalla me voisimme heitä auttaa tämä tilanne eh, Egyptissä. Äh, realiteetti on se, että äh, sotilashallinto vain jatkuu. Monet pelkäävät sitä ja sen vuoksi nyt täytyisi hyvin selkeästi vaatia muutoksia niin, että ihmisoikeusaktivistit ja poliittiset vastustajat eivät voisi esimerkiksi saada elinikäistä vankilatuomiota, jos he ovat ottaneet vastaan apua ulkomailta, koska näin tilanne tällä hetkellä Egyptissä on. Edustaja Sarajil. Pane předsedo, paní Mogherini, vláda prezidenta Sisiho je určitě daleko od toho, aby mohla být Presidentti Sisi on kaukana siitä, että hallitusta voitaisiin kutsua ihanteelliseksi. Toisaalta tämä on hallitus, jossa taloudellinen tilanne on, on, on romahtamaisillaan. Ja arabi kevään jälkeen tällä maalla on enää oikeastaan kaksi mahdollista. Yksi on se, että on tämä hallitus, jossa on erittäin kova kätinen hallitsija, kuten Sisi. Ja toinen taas sitten se, että äh, on äh, yhteistyötä hallituksessa, kuten Tunisiassa tai Marokossa, jossa tehdään yhteistyötä äh, liberaalien islamistien kanssa. Ja paras esimerkki on Turkki. Toinen tie on parempi kuin ensin kuvailemani, mutta meidän tulisi eurooppalaisina kuitenkin tottua siihen, että kumpikaan näistä teistä ei johda siihen, että maassa voitaisiin luoda länsimainen demokratia, jossa kunnioitettaisiin kaikkia mahdollisia ihmisoikeuksia. Mutta kummatkin näistä teistä ovat aina parempia kuin se, mitä me näemme Irakissa, Libyassa tai Syyriassa – ja sen vuoksi meidän tuleekin toimia hyvin pragmaattisesti ja toivon, että Rova Morgarini eh, käsit, muist, ottaa myös eh, tämän asian huomioon ja hoitaa sen. Edustaja López Bermejo, olkaa hyvä. Puhemies, miljoonat egyptiläiset olivat Tahir aukiolla ja koko Egyptin, kaikissa Egyptin kaupungeissa vaatimassa vapauksia neljä vuotta tämän jälkeen. Nyt on tällainen tukahduttamisaalto vallalla maassa. Kahdet, 800 ihmistä on nyt hengessä ja tuhansia on pidätetty ja on tuomittu kuolemaan. Tu, äh, estetään journalistien, opiskelijoiden, aktivistien toimintaa ja pidätetään äh, jo ihmisiä johtuen su- kuvasta suuntautusta. Me vetoamme Assisin äh, vaatimuksiin va- maltillisuudesta hänen puheenvuoroissaan ja on pyritty myös estämään Israelin mm, hyökkäykset Palestiinan ja pyritään helpottamaan palestinaisen tilaa, jotka ovat vankeina Kasan kaistaleella, mutta ei voida sulkea silmiä ihmisoikeustilanteelta maassa ja pitäisi priorisoida vain strategisia kysymyksiä. Egypti saa rahoitusta USAlta, EU e tuntee enemmän huolta siitä, että haluaa syventää vapaakauppasopimuksen maan kanssa. Näin tapahtui jo aikaisemmin. Meidän ei pidä toistaa tässä historiaa. Egyptin tulevaisuuden pitää olla egyptiläisten käsissä ilman, että siihen puututaan. Ja EUkaan ei voi puuttua tämän maan tilanteeseen. Edustaja Büchner. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kiitos, puhemies korkea edustaja. Tällä hetkellä Egyptissä ihmisoikeuksia rikotaan suuresti. Sen takia äänestämme huomenna päätöslausuman puolesta. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tilanne on niin vakava, että muslimiveljeskunta tekee kaikkensa, jotta pääsisi takaisin vallankahvaan. Se järjestää aseellisia mielenosoituksia, kidnappauksia ja murhia. On myös tärkeää panna merkille, että suuri enemmistö egyptiläisistä kärsii myös nälästä. Muslimiveljeskunta tarjoaa vähän apua ja saa tästä suurta tukea väestöltä. Me emme voi jäädä tähän päätöslauselmaan. Pitää mennä pidemmälle. Meidän on pyrittävä puuttumaan niihin syihin, jotka ovat maan ongelmien taustalla apua on tarjottava hallitukselle, jotta voimme varmistaa, että talous, taloutta voidaan elvyttää. Esitän teille kiireellisen pyynnön, korkeaedustaja, jotta varmistatte, että tukea tehostetaan ja voimme saada Egyptin talouden jaloilleen. Edustaja Venta, olkaa hyvä. Puhemies, koko joukko mielivaltaisia pidätyksiä ja kiduttamista on todiste siitä, että ihmisoikeustilanne heikkenee Egyptissä. Ihmisiä sekä poliisi että armeija pidättää. Oikeuslaitos on myös kehittynyt negatiivisella tavalla. On järjestetty tällaisia joukko tuomio oikeudenkäyntejä ja jossa on annettu ihmisille kuolemantuomioita ja nämä ihmiset eivät, syytetty eivät ole olleet edes läsnä näissä oikeudenkäynneissä ja he, heitä ei ole voitu puolustaa puolustusasian toimesta. Eli tällä tavalla Egypti ei voi toimia kunnolla. Viime vuoden aikana me olemme nähneet paljon perusoikeuksien rikkomuksia. Tämä koskee myös ihmisoikeuksia, emmekä me voi tätä hyväksyä. Avain tässä voisi olla se, että olisimme hyvin määrätietaisia ja ennen kaikkea e, järjestäisimme tällaisen riippumattoman tutkimuksen ihmisoikeusrikkomuksista. Meidän on annettava hyvin tiukka e, viesti. Edustaja Kiitoksia puhemies. Sotisvallankumouksen jälkeen ihmisoikeusrikkomukset ovat todella huolettavasti lisääntyneet. Tämänkin presidentti Sisin hallinto on heikentänyt Egyptin demokratiapyrkimyksiä radikalismi uhka pahenee päivästä toiseen. Yhä sortavampi politiikka sisen johdossa tulee johtamaan ISIS, suurempaan ISIS-tukeen suuri osa lähi liittyy Egyptiin, niin se mitä siellä tapahtuu vaikuttaa muuhunkin alueeseen siellä. Laittomat tappamiset, äh, kiduttaminen, journalistien pidätys ja muut pidätykset erityisesti. Al Jazeera-journalistien pidätystapaus uskoakseni heidät pitäisi välittömästi vapauttaa. Nyt jatkuvasti pyritään tukahduttamaan yhteiskunnan toimintaa Egyptissä ihmisoikeusrikkojia pitää viedä vastuuseen teostaan. Niin e EU ei voi sulkea silmiä siltä, mitä siellä tapahtuu. Sen pitää käyttää kaikkia keinoja lopettaa tämä. Meidän pitää olla solidaarisia pidätettyjen kanssa vain jos saadaan aikaan aidosti moniarvoinen yhteiskunta, joka ottaa huomioon e- erilaisia näkemyksiä, voi taata turvallisuuden ja vakauden pitkällä aikavälillä maassa. Kiitos. уважаеми господин председателстващ уважаеми колеги уважаема госпожо комисар puhemies hyvät kollegat komission jäsen Egyptin tilanne on edelleen hälyttävä arabikevään tapahtumien jälkeen hallitus syrjäytettiin arabi keväästä tuli pitkä islamistien talvi ja on vielä pelättävissä, että suurin arabimaa joutuu islamistien valtaan. islamistiryhmät muodostavat huomattavan uhkan tällä alueella. Puhutaan sadoista tuhansista kristityistä, jotka on häädetty alueelta ja paljon on myös heitä murhattu. Muslimiveljet ovat suuri uhka sekä Euroopalle että Israelille ja aiheuttavat myös islamisti hyökkäyksen vaaran Eurooppaan. Äh, he tekevät myös yhteistyötä muiden terroristijärjestöjen kanssa. Minun kysymykseni oikeastaan on seuraava. Mitä komissio tekee tukeakseen Egyptin hallitusta? Honorable Vegas. Edustaja Vegas. Passado quatro anos de ilusões com inúmeras atrocidades cometidas contra a população, temos novamente à frente. Puhemies, on tehty on tehty järkyttäviä rikkomuksia väestöä vastaan ja edelleenkin tilanne on äärimmäisen vaikea. Tässä on kyseessä puolustus, tai armeija, joka on kaikkein vahvin voima maassa. Länsivaltiot tietävät tämän. USA on tukenut Egyptiä 1,8 miljardilla dollarilla vain Israel ja Kolumbia saavat enemmän tukea USAsta, mutta väestö siellä ei kuitenkaan hyödy tästä sotilaallisesta mannasta. Väestö on nälissään ja samanaikaisesti paikalliset oligarkit edelleen rikastuttavat itseään. Kiitos. Edustaja Kampus. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta. Puhemies, 2012 oli kansan vallankumous ja Mubarak joutui ajettiin vallasta. Arabi eh, kevään jälkeen kuitenkaan kesä ei ole seurannut edelleenkin. Tilanne varsin monimutkainen ja ei ole löydetty yksinkertaisia ratkaisuja. Yhteiskunta Egyptissä mm, oli monimutkainen Mubarakin aikana ja on edelleen asian aikana. Ja sen monimutkaisuudessa Egypti on, oli ja on kuitenkin EUn ystävävaltio, koska aina se, siellä on tiettyä maltillisuutta, jolla pyritään samanlaisiin pyrkimyksiin kuin EUkin lähi On ryhdytty erilaisiin toimiin, jotka ovat heikentäneet vapauksia ihmisoikeuksia meidän pitäisi kertoa e, e, Egyptille, että sen pitää korjata toimintaansa ja siirtyä demokratian ja oikeusvaltion tielle. Päinvastoin pitäisi sanoa suoraan tämä ystäville, mutta myös tuntea tiettyä ymmärrystä jos halutaan, että ystävä pysyy ystävänä. Ja meillä on naapuruusohjelma, sille pitää antaa kaikki sen, sille kuuluva merkitys. Minä jaan parlamentin tunteman huolen Egyptin tapahtumista tietysti pyritään parantamaan tilanteen, me näemme maaliskuun vaalit mahdollisuutena. Siksi usko, tunnen kuitenkin epäilyä siitä, kun parlamentti laatii nyt kolmannen päätösosan vuoden aikana juuri tällaisena hetkenä Egyptistä. Meidän pitää olla tarmokkaita Egyptin suuntaan, tehdä välttämätön, jotta se olisi demokratia ja se olisi demokratiset standardit niin kuin muuallakin maailmassa, mutta on erittäin tärkeää voida toimia niin, että ei estä tätä maltillista koneistoa, joka Egyptin on ollut ja sen pitää jatkossakin voida olla tällä alueella. Kiitoksia puhemies. Panzeri. Edustaja Panzeri, olkaa hyvä signora presidente sappiamo tutti che l'egitto è un paese chiave nella regione. egypti on alueen avainpelaaja ja sillä on ollut tärkeä rooli aiemmin ja sillä voi jatkossakin olla se. Läheisyys eh, is eh, on ongelma. Meidän täytyy olla hyvin eh, varovaisia meidän suhteessamme myös Egyptiin. On ratkaisevaa, että me on ratkaisevaa, että, että tämä siirtymäkausi saadaan vietyä menestyksekkäästi loppuun. Ja esimerkiksi terrorismi, eihän se ole syy rajoittaa oikeuksia, päinvastoin vahvistaa niitä. Egypti on niin tärkeä alueellisesti, sen vuoksi me tarvitsemme Egyptiä, joka on demokraattinen. Kiitos. Honorable Ruas. Edustaja Ruas. Obrigado, president pela importância que o Egito representa, é natural que acompanhemos a sua situação. Puhemies, Egypti on tärkeä valtio, siksi tunnemmekin suurta huolta tällä hetkellä. Tässä kansakunnassa on vielä monia ongelmia, jotka ovat johtaneet 2011 vallankumoukseenkin. Tietysti on suurta työttömätä naisten nuorison parissa äärimmäistä köyhyyttä, lukutaidottomuutta, uskonnollisia jännitteitä, epäilyä. Kaikki tämä painostaa Egyptiä, vaikuttaa kielteisesti demokratian ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Tämä on kuitenkin kaikkein väkirikkain maa arabimaailmassa. Emme saa kuitenkaan menettää toivoa Egyptin suhteen. Siellä tullaan pitämään parlamenttivaalit. Se on aina hyvä hetki avata ehkä uusi ovi suurempaan poliittiseen vakauteen, niin tätä me ainakin toivomme. Ja näin pitäisi pystyä valvomaan, että voidaan saada talousnousun ja BKT kasvamaan tulevaisuudessa. Egyptin täytyy sitoutua yleismaailmallisiin periaatteisiin. Ja tietysti me odotamme, että EU seuraa valpaasti vaaliprosessia maaliskuussa ja harjoittaa hyvää naapuruspolitiikkaa. Edustaja Quer integrar a comunidade internacional como Estado. Egyptin pitää tehdä päätös, haluaako se olla mukana kansainvälisessä yhteydessä ja kuulua vastuullisten kansakuntien joukkoon vai jatkaako se oman väestönsä vainoamista, journalistien pidättämistä, Al Jazeeran toimittajien pidättämistä erityisesti – toimii aivan niin kuin Mubarak. Naisten oikeudet, vähemmistöjen oikeudet on kirjattu perustuslakiin, mutta tällä hetkellä joka päivä näitä periaatteita rikotaan. Oikeuslaitos ei toimi puolueettomasti. Me tarvitsemme vahvan, vaikutusvaltaisen, uskottavan Egyptin, mutta tässä emme onnistu, jos demokratiaa vain tukahdutetaan. Jokaisesta Mubarakista on seurauksena sitten morsi. Täytyy tehdä päätös myös Euroopassa. Me häviämme kaikki, jos me hellitämme otteemme Egyptistä ja se tekee sitten vääriä päätöksiä omalla tiellään. Ihmiset ovat vaatineet Tahrir aukiolla. Nyt Sisi ei kunnioita näitä vaatimuksia. Teo Karuso. Kiitos puhemies. Egyptissä on valtava demokratiavaje. Egypti on maa, jolla on hyvin tärkeä rooli Välimeren alueella – ja se on myös Euroopan unionin kumppanimaa. Egypti taistelee yhdessä lännen kanssa terrorismia vastaan ja voisi olla vakauttava tekijä yhdessä Kyproksen, Israelin ja Kreikan kanssa. Se on tärkeä kumppani, kun on kysymys äh, turvallisuudesta ja kehityksestä ennen kaikkea hetkellä, jolloin Euroopan investoinnit äh, Turkissa ovat vähenemässä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on läheistä yhteistyötä Egyptin ja EUn välillä. Sen vuoksi meidän täytyy vahvistaa demokraattisia toimielimiä. Meidän täytyy saada aikaan myös parempaa uskonnollista vapautta. Kukaan ei ole täydellinen. Onhan meillä Euroopan unionissakin demokratiaongelmia, mutta Egypti tarvitsee nyt Euroopan unionin tukea jotta se voisi huolehtia siitä, että demokratia kehittyy edelleen ja paranee. Vakaus maassa johtaa parempaan demokratiaan. Ihmisoikeuksien vahvistaminen, terrorismin vastainen taistelu sekä vakauden parantaminen. Kiitos. Uh, Puhemies, niin kuin olemme tänä iltana kuulleet, Egyptissä poistettiin viimeisimmät syytteet Mubarakia vastaan kun aikaisemmatkin syytökset on nyt romutettu neljä vuotta, uhrausten jälkeen kansalaisten parissa ovat olleet ilmeisesti turhia, varsinkin kun Sisin hallinnon aikalla satoja on tuomittu kuolemaan. Aktivisteja rangaistaan rauhanomaisista mielenosoituksista ja kansalaisjärjestöt ovat sorron edessä. Viime vuonna 2013 tuhansia tapettiin vähän niin kuin Tienomenin aukion yhteydessä, mutta tämä murskaisku vain pelaa terroristijärjestöjen käsiin. Jos me emme pysty toimimaan, niin loppujen lopuksi tämä tulee haittaamaan egyptiläisiä samoin EU-kansalaisia. Minä haluaisin kysyä korkealta edustajalta, mikä teidän strategianne asiassa on koska myös läntinen teknologia va- va- va- välineistö mahdollistaa sen, että voidaan sortaa kansalaisia, niin ehkä olisi ensin hyödyllistä miettiä, pitäisikö asettaa vientekielto tällaisille välineille, ja niitä ei saisi enää lähettää Egyptin kaltaisiin maihin. Kiitos. Honorable Makovei. Edustaja Makovei, olkaa hyvä. Mulțumesc. În ultimul an, în Egipt, peste... Kiitos puhemies. Yli 16 000 ihmistä on viime vuoden aikana Egyptissä pidätetty, monet mielenosoitusten takia. Monet on myös tuomittu kuolemaan. Myös joukko tuomioita on annettu. Suuri osa väestöstä kärsii nälästä, eikä heillä ole minkäänlaista sairaanhoitoa. On mahdotonta hyväksyä tämä tilanne, että meidän on oltava tiukkoina Egyptin suhteen. On autettava Egyptin viranomaisia, mutta vain sillä ehdolla, että he kunnioittavat ihmisoikeuksia ja lopettavat kuolemantuomioiden ja teloitusten toteuttamisen. Ja jos poliittiset vangit vapautetaan, Egypti on merkittävä kumppani. Kaikkihan täällä sitä toistelevat. Näin ollen Egyptin täytyy myös muistaa ihmiset, jotka kärsivät tällä hetkellä tarvitsevat apuamme. Nyt johtopäätökset korkea edustaja Mogherini, olkaa hyvä. Uh, I thank everybody very much. Kiitän kaikkia tästä keskustelusta, myös uh, sitä arvostuksesta, jota osoititte sitä, että olen täällä täysistunnossa. Minun täytyy nyt sanoa, että nyt yhdeksäntenä tuntina minusta tuntuu, että teidän täytyy hieman tarkastella täysistunnon työtapoja. Ei välttämättä minun kannaltani, mutta teidän kannaltanne Minulle ei tämä nyt ole vain velvollisuus, en tiedä miten, mihin te olette tottuneet, mutta minusta on ihan normaalia, että on läsnä silloin, kun keskustellaan asiasta, joka koskee minun vastuualuttani. Ja usein on myös äh, hyvin mielenkiintoista ja se on ilo kuunnella tällaista keskustelua, koska tämä sopii minun työhöni erinomaisen hyvällä tavalla. Aion olla täällä myös huomenna aamuna, joten me tapaamme uudelleen ne ainakin ne, jotka ovat huomenna aamuna paikalla. Joten kuten sanoin kuulemisessani, että aion tehdä töitä parlamentin kanssa, niin todellakin tarkoitin sitä. Ja se on mielestäni ihan normaalia, joten siitä minua ei tarvitse kehua. Se on minun velvollisuuteni ja tämä on ihan normaali velvollisuus. Mutta kehottaisin kuitenkin, että ehkä voitaisiin hieman rationaalisemmin toimia parlamentaarisessa työssä ihan parlamentin itsensä takia. Minä uskon, että tämän iltainen keskustelu Egyptistä Tämä on nyt yksi niistä kolmesta, joka teillä on vuoden aikana ollut, jossa minä olen paikalla. Tämä tasapaino kahden eri asian välillä on tärkeä. Yhtäältä se alueellinen rooli, joka Egyptillä voi olla ja joka sillä on ollut, kun puhutaan esimerkiksi Lähi-idän roolista. Ja sillä voi olla rooli monissa muissakin asioissa. Ja toisaalta sitten tämä Egyptin sisäinen muutos on asia, jota meidän on tuettava ja rohkaistava, ja rohkaistava sitä siirtymään tiettyyn suuntaan, suuntaan, jonka te mainitsitte, nimittäin se, että he noudattavat sitoumuksiaan oman perustuslakiinsa mukaan. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että arabi keväästä tuli islamistinen talvi. No islaminen, islamistinen talvi ei ole ehkä totta. Egyptissä voidaan puhua, onko se nyt sitten islamistinen syksy tai ei-islamistinen talvi. Mutta kun me puhumme terrorismista ja arabimaista, kesti vuosikymmeniä, jos ei vuosisatoja eurooppalaisille tehdä nämä muutokset. Ja meidän muutokset olivat myös tuskallisia, välillä ristiriitaisiakin prosesseja. Ja historia on tällainen. On vaikea kuvitella, mikä lopputulos tulee olemaan, mutta en minä nyt lähtisi sanomaan, että, että koko tämä arabikevään toivo olisi hukattu. Ja kyllä täällä on paljon menestyksiäkin institutionaalisia muutoksia, kuten esimerkiksi Tunisiassa ja muissa. Ja oli mikä oli, niin jo se, että on syntynyt kansalaisyhteiskunnan liikkeitä, ne ovat tärkeitä yhteiskunnalle ja maalle. Ja sen vuoksi meidän pitäisi ehkäpä kehittää hieman ähm, tar- mm, yksityiskohtaisempaa tulkintaa. En aio nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, jotka te esititte, koska se veisi toiset yhdeksän tuntia. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa esiin kaksi asiaa. Yhtäältä tämä yksi erityinen tapaus, jonka parlamentin jäsen otti esiin. Hän on nyt lähtenyt salista, mutta otan se kuitenkin esiin, koska olen keskustellut tästä juuri toissapäivänä Dublinissa erään ministerin kanssa. Eli siis Ibrahim Alauan tapaus. Hän on Irlannin kansalainen, joka on nyt pidätettynä Egyptissä. Seuraamme tilannetta seuraan tarkasti ja läheisesti tätä ei ainoastaan palveluitteni ja valtuuskunnan kautta, vaan myös Irlannin viranomaisten kanssa yhdessä. Ja me puhuimme tästä juuri päivänä. Ja sitten ne, jotka kysyvät minulta, on, olenko ottanut esiin yhtä tai toista asiaa Egyptin viranomaisten kanssa. No, näiden kahden ensimmäisen kuukauden aikana minulla ei vielä ole ollut virallista tapaamista Egyptin eh, viranomaisten kanssa. Minulla oli mahdollisuus tavata Egyptin äh, presidentti ja ulkoministeri eri kapasiteetissa, mutta ei tässä asemassa. On tiettyjä asioita, joita me annamme tavallaan viesteinä eteenpäin, mutta kyllä, minä suunnittelen ja etsin jotain ihan lähipäivämäärää tässä, niin että me saisimme aikaan virallisen tapaamisen Egyptin viranomaisten kanssa, koska suuri enemmistö teistä oli sitä mieltä, että meidän täytyy saada aikaan tasapaino sitoutumisen ja rohkaisun välille. Kiitoksia. Grazie, vicepresidente. Comunico di aver ricevuto sette... Kiitos, varapuheenjohtaja. Olen saanut seitsemän päätöslauselman luonnosta tähän keskusteluun liittyen. Keskustelu päättyy näin ollen. Äänestämme aiheesta huomenna. Haluan kiittää teitä, vara-puhejohtajaa puheenjohtaja Mogherini, tämänpäiväisestä työstänne. Tämä on oleellinen linkki